erityisesti oikeustahansioiden valiokunnalle käsiteltäväksi. Seuraavaksi siirrymme esityslistalla eteenpäin neuvoston ja komission julkilausumiin, jotka koskevat 25. Albania koskevaa edistyskertomusta. Annan puheenvuoron neuvoston nimissä ministeri Kozakulle. Thank you, Madam President, uh, honorable members. Kiitoksia hyvät jäsenet. Olen iloinen voidessani osallistua tänä iltana tähän keskusteluun. Albania on tärkeä maa alueellaan ja me teemme paljon yhteistyötä monellakin alalla Albanian, kanssa. Meillä on myös laajaa ja kattavaa poliittista dialogia. Suhteemme muuttuvat yhä merkittävämmiksi ne heijastavat Albanian merkittävää ja yhä kasvavaa roolia alueella. Albania on täysin mukana alueellisissa ehdotuksissa ja aloitteissa, kuten esimerkiksi alueellinen yhteistyöneuvosto ja Euroopan yhteistyöprosessi. Sitä paitsi Albania oli mukana Euroopan neuvoston ministerineuvostossa 2012. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia arvokkaasta, sen arvokkaasta panoksesta tähän keskusteluun ja erityisesti kiittää Nikolaus Huntista esittelijää hänen arvokkaasta työstään. Mielestäni tämä on erittäin ö, tässä asiakirjassa on hyvin paljon asioita, joista neuvosto ja parlamentti voivat olla samaa mieltä. Neuvosto eilen hyväksymissä päätelmissään ilmaisi ilonsa Albanian edistyksestä näiden kolmen prioriteetin suhteen, jotka komission lausunnossa 2010 tulivat esiin. Dialogi hallituksen ja opposition välillä on parantunut merkittävästi ja se on avannut tietä edistykselle, jotta Albania voi täyttää EUn jäsenyyskriteerit. Neljä avainprioriteeteista on jo täytetty ja kaksi ovat, on pian täytetty. Nämä liittyvät erityisesti parlamentin toimintaan, vaaliuudistuksiin ja julkisen hallinnon uudistuksiin. Edistystä muillakin prioriteettialueilla, esimerkiksi korkean tason viranomaisten immuniteettien poistamisella, poistamisessa. Neuvosto on pannut merkille komission suositukset siitä, että Albania saisi maan statuksen, kun julkishallinnon uudistuksen ja oikeusjärjestelmän uudistuksen alueella on saatu vielä aikaan edistystä. Kun e, päätetään, saako Albania ehdokasmaan statuksen komissiota on pyydetty raportoimaan asiasta heti, kun tarpeelliset edistysaskeleet on otettu ja myös ö, e, e, saamaan aikaan suosituksia järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa taistelussa ja korruption vastaisessa taistelussa. Me tarvitsemme vielä ö, muitakin ponnistuksia Albanilta esimerkiksi oikeusvaltioperiaatteen toteuttaminen, oikeusjärjestelmän puolueettomuus ja vähemmistöjen suojelu. Nämä kaikki ovat hyvin keskeisiä Albanian tiellä kohti Euroopan unionia. Arvoisa puhemies, hyvät jäsenet, haluaisin lopuksi vielä viitata ensi vuoden parlamenttivaaleihin. Me kaikki tiedämme, että Albanian vaalit ovat olleet ö, kyseenalaisia. Kesäkuussa pidettävien vaalien ö, toimivuus tulee olemaan hyvin keskeinen osoitin siitä, miten Albania on toteuttanut vaaliuudistuksensa Tästä tulee ratkaiseva testi sille, miten tuon maan demokraattiset instituutiot toimivat. Jatkuva poliittinen dialogi ja edelleen jatkuvat ponnistukset avainprioriteettien saavuttamisessa tulevat olemaan ratkaisia uudistusprosessin kannalta ja Albanian tulevan edistyksen kannalta sen tiellä kohti Euroopan unionia. Kiitoksia puhemies. Ministro, la parola. Kiitoksia rouva ministerille. Seuraavaksi puhuu komission jäsen Fyyle. Madam President, members. Kiitos puhemies. Hyvä ministeri. Haluaisin kiittää parlamenttia ja erityisesti esittelijää äh, Albania mietinnöstä. Toivotan äh, mietinnön tervetulleeksi ja se ottaa esille eurooppalaisen integraatioprosessin, joka toimii äh, toimii tärkeänä tekijänä maan kehittymiselle. Tämä liittyy vahvasti siihen, mitä komissio on suositellut laajentumispaketissaan, ja siinä on oikea tasapaino sen välillä, minkälaisia saavutuksia Albania on saavuttanut ja miten sitten jatkossa täytäntöön pannaan uudistuksia eri aloilla näillä 12 painopistealueella, jotka on komission 2010 paperissa esitetty. Haluaisin nyt kääntyä sitten komission vuoden 2012 Albania koskevaan edistymisraporttiin. Tämä heijastelee uutta tilannetta maassa. Marraskuun 2011 sopimuksen jälkeen, joka on hallituksen ja, ja opposition välillä tehty. Tämä on luo, ää, tasoittanut tietä eri osapuolten väliselle yhteistyölle ja on ottanut esille nämä eri painopistealueet ja edistymisen niillä alo- aloilla. Ottaen tämä edistyminen huomioon, komissio on suositellut, että hakijastatus annettaisiin Albanialle, kunhan tietyt avaintoimenpiteet on uudistuksesta saatu aikaiseksi lainsäädännön ja hallinnon alalla. Me olemme eh, sanoneet selvästi, mitä Albanian täytyy tehdä eh, Euroopan integraatiotiellään. Poliittiset johtajat eivät valitettavasti aina ole johdonmukaisesti pystyneet ottamaan Euroopan integra- integraatioprosessia painopistealueeksi ja eivätkä ole aina pystyneet tarpeellisiin kompromisseihin ja saaneet kaikkien tukea niille uudistuksille, joita pitää tehdä. Tiettyjä asioita pitää vielä täyttää. Meidän täytyy jatkossakin rohkaista albanialaisia ystäviämme, hallitusta ja oppositiota, jotta ne voivat fokusoida Euroopan integraatioprosessiin. Olen maininnut näitä painopistealueita. Albanialla on erityisesti oikeusvaltion alalla haasteita. Päätöslauselmassa ne olette tämän ottaneet esille. Ja tämä on keskiössä, mitä tulee laajentumiseen. Albania, Albanian täytyy rakentaa sen pohjalle, mitä se on jo saavuttanut. Sen täytyy vakauttaa ja saattaa pysyväksi poliittinen dialogi, se, se on tärkeää, jos se haluaa toteuttaa uudistuksia. Myöskin Albanian täytyy jatkossakin konkreettisesti osoittaa, miten se etenee taistelussa korruptiota, rahanpesua ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. 2013 kesäkuussa on parlamenttivaalit ja se on tärkeä elementti siinä, kun katsotaan Albanian tulevaisuutta Euroopassa. Meillä on hyvät suhteet, naapurissuhteet Albania, sitä olemme yhtä mieltä. Tämä on alueellisesti tärkeää ja tämä on tärkeä elementti Euroopan integraatioprosessissa. Meidän täytyy lähettää selkeä viesti Albanialle, että se voi, pitää jatkaa tätä alueellista vakaata toimintaansa ja myös korostaa sen poliittisille johtajille, kuinka tärkeää on että yhteistyön edistäminen ja hyvät naapurussuhteet ovat tärkeitä. Vielä, hyvät jäsenet, kiitän teitä siitä, että olette tukeneet tätä laajentumisprosessille tärkeä asia. Olette tukeneet Albanian ponnisteluja. Odotan innolla keskustelua. Kiitos. Grazie, Kiitoksia. Ja seuraavaksi poliittisten ryhmien edustajat. Ensin SND-ryhmä, äh, suokaa anteeksi, siis GUE-ryhmä ja edustaja Kuntis, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, huolimatta siitä, että Albaniasta puhutaan nyt täällä, niin päätöksethän tehdään neuvostossa ja mielestäni tällä mietinnöllä on oma merkityksensä. Siitä äänestettiin ulkoasian valiokunnassa ja kiitän esittelijää ja kaikkia varjoesittelijöitä saamastani tuesta. Hyvät kollegat, mietintö Albaniasta korostaa jälleen kerran sitä, että olettaen, että tämä on Albanian kansan tahto, meidän on hyväksyttävä Albania sellaisenaan ja tarttava kannustimia, jotta Albania voi kehittää demokraattisia oikeuksiaan ja rakenteitaan, oikeusvaltiota, ihmisoikeuksia ja muita. Tämä on Albanian yhteiskunnan toive ja tämä on hyvin tärkeää Albanian ihmisille. Mietinnössä korostetaan erityisiä ongelmia ja haluaisin viitata Albanian pääministerin kommentteihin sen jälkeen, kun päätöslauselma hyväksyttiin ulkoasian valiokunnassa. Valitettavasti julkilausumat heikentävät yleistä hyvää ilmapiiriä aiheesta ja huolimatta ristiriitaisista kommenteista tällaisia ristiriitaisuuksia pitäisi välttää. Nämä eivät ole millään tavalla oikeutettuja alueella, joka on kriittinen, niin kuin Balkanin alue. Siksi Euroopan parlamentti ja muut eh, instituutiot, niiden olisi suhtauduttava hyvin tiukasti tällaisiin nationalistisiin kommentteihin, jotta ei heikennetä naapuruussuhteita maiden välillä, ei pelkästään integraatioprosessin vuoksi, vaan että voidaan alueelle saada lisää vakautta ja vaurautta. Kiitos. Kiitoksia. Sitten EPP-ryhmästä puheenvuoron saa Kukan kaksi minuuttia. Thank you, Madam President. Rouva puhemies, paljon kiitoksia. Me olemme erittäin tyytyväisiä tähän kertomukseen. Onnittelut myöskin esittelijälle ja onnittelut myöskin albanialaisille tästä menestyksestä ja saavutuksista. Me rohkaisemme heitä jatkamaan tältä pohjalta. Komissio välitti positiivisen viestin, vahvan viestin viimeisessä edistymiskertomuksessa sanoen, että Albania voi saada ehdokas aseman, mikäli viimeiset kolme ehtoa täyttyvät. Me uskomme, että tämän pitäisi antaa Albanialle uutta pontta tiellä kohti Euroopan unionin jäsenyyttä. Tämä on erittäin tärkeää seuraavista syistä. Meidän mielestämme meidän Euroopan unionin ei tulisi puuttua sisäpolitiikkaan, vaan meidän pitäisi löytää yhdistävät tekijät. Kertomuksessa sanotaan, että hyviä edistystoimia on toteutettu, mutta on erittäin tärkeää, että vuoropuhelu ja poliittinen keskustelu pitäisi olla järjestelmään sisään rakennettu laaja-alainen. Tähän liittyen on olemassa tiettyjä huolenaiheita. Toisaalta EU on hyvin selkein sanakääntein esittänyt albaaleille omat ehtonsa. Esimerkiksi avainprioriteettien osalta, eli mitkä ehdot on täytettävä ennen kuin voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Kaiken pitäisi perustua selkeisiin reiluihin ehtoihin. Me toivomme, että sovituista pidetään myöskin kiinni lopuksi todettakoon, että Albanialla on myös edelleen erinomaiset mahdollisuudet liittyä Euroopan unionin lähitulevaisuudessa. Me olemme vihdoinkin saaneet rohkaisevia viestejä kertomuksen kautta, mutta tärkein on vielä tulossa. Vaalit tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden osoittaa, missä määrin politi- politiikot ja järjestelmät ovat sitoutuneet näihin eurooppalaisiin arvoihin. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Sitten SND-ryhmästä edustaja Rucek, kaksi minuuttia. Kiitoksia, puhemies, ministeri, komission jäsen, hyvät kollegat. Minun ryhmäni, sosialistit ja demokraatit, tuemme täysimittaisesti sitä, että Albania tulevaisuudessa liittyy Euroopan unioniin. Tänään keskusteltiin edistyskertomuksesta ja viimeisen 12 kuukauden aikana Albaniassa on tapahtunut valtavaa edistystä. Se pohjautuu yhteistyölle suurimpien poliittisten voimien välillä Albaniassa. Ja ilman tätä yhteistyötä hallituksen ja opposition välillä tällaista edistystä ei olisi tapahtunut. Eli vetoaisin nyt albanilaisiin ystäviimme sekä hallituksessa että oppositiossa, jotta he jatkaisivat tällä tiellä. Ilman tätä yhteistyötä mitään lisäedistystä ei tapahdu niillä alueilla, jotka sekä ministeri että komission jäsen ottivat esille. Ensi vuonna on edessä vaalit, ja tärkeä ei ole niinkään tulos, vaan vaaliprosessi, sekä ennen että vaaliprosessin aikana. Edellisissä vaaleissa, kansallisissa ja alueellisissa vaaleissa oli runsaasti ongelmia, ja on tärkeää, että kesäkuussa 2013 tapahtuu edistystä vaaliprosessissa. Ja lopuksi vielä yksi asia, eli alueellinen yhteistyö. Tähän mennessä Albania on ollut erittäin myönteisessä ja rakentavassa roolissa, kun ajatellaan aluetta, Kosovoa, Makedoniaa, entistä Jugoslavian aluetta. Kuten esittelijä Kontis mainitsi, hiljattain Tiranassa on puhuttu muutettu myöskin vähän nationalistisempaan sävyyn. Se ei ole oikea tie Albanialle eikä myöskään tälle alueelle. Eli kehottaisimme sekä hallitusta että oppositiota pidättäytymään tällaisista lausunnoista. Albania on tärkeä maa meidän kannaltamme. Ja tähän mennessä maa on ollut hyvin rakentavassa roolissa ja toivottavasti maa jatkaa tällä tiellä. Eli tiellä kohti EUta. Kiitos. Grazie, la paro. Kiitoksia ja seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Cornelisen puolitoista minuuttia vihreiden puolesta. Kiitos puhemies. Albanian osalta yksi suurista huolista on poliittinen ilmapiiri haluttomuus yhteistyöhön eri osapuolten välillä. Ja tästä on ollut todisteita viime vuosina ja parlamentti siellä pystyi jotenkin toimimaan. Nyt viime marraskuussa kolme lakialoitetta ei päässyt läpi, koska siellä käytiin valtataisteluja. Miksi? Pääministeri Barisha ilmoitti, että kaikki etniset albanialaiset voisivat saada Albanian passit, tietäen hyvin, mitä tämä aiheuttaisi alueella. Hän on ollut poliitikko aivan liian pitkään ymmärtääkseen tämän. Miksi? Meidän parlamentaarinen dele- delegaatio vierailu peruutettiin viime Tipassa minä olin pakannut matkalaukun jo ensi viikon matkaa varten ja olin odottamassa koalition ja opposition kanssa rakentavaa vuoropuhelua, mutta sitä he eivät odottaneet. Miksi? Kaikki tämä juuri ennen hyvin tärkeää neuvoston kokousta. Se oli oikeastaan yhteinen pyrkimys pilata Albanian kaikki mahdollisuudet eh, ehdokkaan ehdokasvaltioksi. Miksi ihmeessä? Minusta vaikuttaa, että ensi vuoden vaalikampanja on tosissaan jo alkanut huolimatta siitä, mitä Albania tarvitsee ja huolimatta Euroopan agendasta. Minä haluaisin myöntää Albanian kansalaisille ehdokas aseman, mutta pelkäänpä, että heidän valitsemansa poliitikot ovat jälleen kerran uppoutuneet sisäisiin valtataisteluihin eikä se tule olemaan mahdollista ennen kuin he saavat omat prioriteettinsa oikein jälleen. Herra Rama, herra Berisha, oman kansanne puolesta, olkaa hyvä. Grazie, Urala. Kiitoksia. Sitten muut puhujat. Ja ensimmäisenä edustaja Janaku, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies. On tietenkin selvää, että me olemme valmiita tukemaan Albaniaa tiellä kohti Euroopan unionia. Haluaisin onnitella esittelijää Huntista tästä hyvin virtaviivaista tekstistä. Minun mielestäni neuvosto varmaan olettaa, ettei Albanialle voida ehdokasvaltiota antaa, vaikka Albanialle esitettiin nämä 12 kriteeriä EU-jäsenyydellä. Mutta minun mielestäni tätä kautta voitaisiin saada vakautta Albanian aikaiseksi ja sitä kautta myöskin ratkoa avoimena olevat ongelmat, kuten rahanpesu, järjestäytynyt rikollisuus ja korruptio, erityisesti korruptio oikeusjärjestelmässä. Ihmisoikeussarallakin ongelmia on ilmennyt ja myöskin omistajuussuhteet aiheuttavat ongelmia. Me tiedämme, että on olemassa kansainvälisesti tunnustettuja vähemmistöryhmiä, kuten kreikkalainen vähemmistö. Siihenkin liittyy ongelmia. Kun Barisha juhlisti Albanian statu, satavuotista statusta, niin hän viittasi myöskin tähän vähemmistökysymykseen, mutta Tänään hän on vesittämässä tämän lausumansa ja tilanne on vain pahenemassa. Maastamme löytyy Albanian kansalaisia, mutta he ovat taloudellisia pakolaisia tai maahanmuuttajia. He työskentelevät meille, mutta lähettävät rahaa kotiin. Ja meidän on vain selitettävä heille, että heillä ei näytä olevan EU-ulottuvuutta tarjolla. Me tiedämme, että tämä on pelkkää poliittista vehkeilyä. Meidän pitäisi varmistaa, että neuvosto välittää viesti, että ongelmana ovat sisäiset kiistat eikä se ulkoinen paine. Kiitoksia. Kiitos, Kirilov yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Aluksi haluaisin kiittää esittelijää. Tässä on esitelty hyvin nämä Albanian ongelmat ja haasteet ja myöskin se, millaista edistystä maassa on tapahtunut. Albanialla on potentiaalia edetä EU-tiellä, mutta olen kuitenkin huolissani tästä nationalistisesta sävystä, jota nyt on käytetty. Ja sitähän käytettiin esimerkiksi maan satavuotisjuhlissa. Näiden juhlallisuuksien aikalla pääministeri puhui Skopien ja Podgorican välisestä alueesta ja sanoi, että se kuuluu Albaniaan – ja tällaiset lausunnot aiheuttavat ainoastaan etnisten ryhmien välisiä jännitteitä, ja tämä näkyy myös Kopiassa. Meidän lähet- täytyy lähettää selkeämpi viesti, nimittäin että tällaiset lausunnot eivät ole hyväksyttäviä. Kiitos. Kiitoksia, ja seuraavaksi edustaja Posselt, puolitoista minuuttia. President. Rouva puhemies, Albanialaiset ovat yksi Euroopan vanhimmista kansoista. Ja kun Berliinin kongressissa 1288 Balkani järjestettiin uuteen uskoon, niin Albanian kansalaiset jätettiin taka-alalle. He eivät saaneet valtiota eikä kansalaisuutta. Ja sitten myöhemmin suurvallat vetivät maan rajat, miten lystäsivät, ja Kosovon joukkomurha on varmaan kaikkien muistossa. Me tiedämme, että se oli todellakin karmea joukko murha ja sanottakoon suoraan, että mitä tulee tähän satavuotisjuhlaan ja että siellä viitataan myöskin historiallisiin seikkoihin. Se on ihan normaalia, mutta ei välttämättä aina viisasta. Mutta sanottakoon albanialaisille ystävillemme, että nykyisessä Euroopassa rajoja ei muuteta. Niitä emme halua muuttaa. Me haluamme turvata rajat ja me haluamme, että rajoista päästään eroon. Mutta se edellyttää myöskin omaa ponnisteluamme. On tietenkin selvää, että kaikki toimet eivät ole hyviä, mutta jos emme anna kosovolaisille mahdollisuutta viisumivapaaseen matkustamiseen Euroopassa, niin järjestelmä ei tule toimimaan. Ja jos Serbian albaaneille ei myönnetä edes vähimmäistason vähemmistöoikeuksia, niin ei pitäisi olla ihmeissään, jos tilanne kehittyy pahempaan suuntaan. Me tiedämme, että kaikilla on rajansa, joten Kyllä meidän täytyy vedota kaikkien suuntaan. Serbian perustuslaissa sanotaan, että se vaatii Kosovolta omaa maata, mutta se on saanut myöskin jäsenvaltioehdokkaan statuksen. Meidän täytyy toimia johdonmukaisesti. Meidän ei tule lähteä muuttamaan rajoja ja kaikille vähemmistöille pitää antaa yhtäläiset oikeudet. Kiitoksia. Se, uh, ora... Kiitoksia. Ja seuraavaksi Tussas menettelyssä ilman puhujalistaa. Olkaa hyvä. Το Συμβούλιο και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Neuvosto ja Euroopan parlamentin päätöslauselma tarkastelevat kriteereitä, joiden avulla arvioidaan Albanian liittymistä Euroopan unioniin. Maastricht, Kööpenhamina 2020 hanke. Mutta tämä on kapitalistien pyrkimys vallata Albania, käyttää hyväksi sen kansaa ja resursseja. Ja samanaikaisesti vahvistetaan sortavaa hallintoa, joka manipuloi ammattiyhdistyksiä. Nämä kultaiset säännöt ovat nyt käytössä kansalaisten sortamiseksi Balkanin alueella. Kreikan kommunisti puolue vastustaa ehdottomasti sitä, että Albania liittyisi Euroopan unioniin. Työntekijöitä käytetään hyväksi EU:ssa ja meidän pitäisi lähteä EU:sta. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä kansojen välillä yhteisten etujen pohjalta. Kiitos. Parola al commissario. Kiitoksia sitten komission... Äh, hetkinen. Komission jäsen. Niin, kuntis teillä on sininen kortti. Olkaa hyvä. Bin absolut für den EU. Minä kannatan Albanian EU-jäsenyyttä ja kollega Tusakselta kysyisin, niin ehdokasvaltioasemakin Albanialle pitäisi mahdollisimman nopeasti myyntää. Kollega Tusas, eivätkö albanialaiset itse voi päättää jäsenyydestä? Vai pitäisikö päätös tästä mahdollisesta jäsenyydestä jättää Kreikan kommunisteille? ότι είναι κυρίαρχη η άποψη του λαού. No, tietysti Albanian kansalla on oikeus valita, mutta poliittisena puolueena me olemme vastuullisia siitä, että esitämme eriäviä kantoja. Ja samoista syistä me vastustimme Kreikan liittymistä Euroopan unioniin. Meistä tuntuu, että Albaniankaan ei pitäisi liittyä Euroopan unioniin. No niin, sitten komission jäsen Fyle, olkaa hyvä. Madam President, uh, honorable members, uh, I'm... Puhemies, hyvät jäsenet, olen iloinen mahdollisuudesta jakaa näkemyksiä tänään kanssanne Albanian Eurooppa-perspektiivistä Tämä päätöslauselma, johon viittaatte, lähettää oikean viestin Albanian. Toisaalta kiitetään hyvästä työstä ja toisaalta kannustetaan poliittisia puolueita ja muita osapuolia keskittymään uudistusprosessiin ja Eurooppa-perspektiivin. Kuten Euroopan parlamentti, mekin näemme, että Albanian tulevaisuus on läheisessä yhteydessä Eurooppaan ja olemme valmiita myös seisomaan oman suosituksemme takana, eli myöntää Albanialle status, ehdokas asema, mutta sen pitää raportoida neuvostolle edistyksestä niin nopeasti kuin mahdollista. Katselen myös oikeusvaltion alueella tapahtuvia kehityksiä. Olen vakuuttunut, että laajentuminen on uskottava politiikka, oikeusvaltio sen keskiössä varmasti hyödyttää Albanian kansalaisia ja kaikkia muita laajentumisvaltioita, kuten Euroopan unionia myös. Kiitän. Kiitoksia komission jäsen. Ja sitten ministeri Kozaku. President eh, on... Puhemies, komission jäsen, parlamentin jäsenet. Yhdentyminen EU:ssa pohjautuu ponnistuksille kansallisella tasolla ja yhteisen sitoumuksen kautta. Albanian on varmistettava vakaa ja rakentava poliittinen vuoropuhelu. Albanialaisten tuki Euroopan yhdentymiselle on hyvä pohja, jolta poliittiset johtajat voivat rakentaa yhteistä foorumia maan etujen nimissä. Haluaisin vielä korostaa kuinka hienoa edistystä Albaniassa on tapahtunut viimeisen vuoden aikana. Se on osoittanut poliittista tahtoa ja saanut aikaan konkreettisia tuloksia ja toteuttanut tarvittuja uudistuksia. Uskon, että tämä sitoumus jatkuu ja että tulemme näkemään vielä lisä, lisäkehitystä, joka on myönteistä vuoden 2013 aikana. Kiitoksia puhemies. Grazie ministro. Kiitos ministeri. Olen saanut päätöslauselma esityksen tämän keskustelun päätteeksi. Tämä keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivin. Sitten neuvoston